Onko tämä nyt rouva Madeira? Ensinnä puheenvuoro komission jäsenelle, olkaa hyvä. Komission jäsen Oettinger. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Komissio on todella järkyttynyt näistä kauheista tapahtumista Madeiralla ja erityisesti suuresta uhrien lukumäärästä – haluaisin kaikkia Madeiran asukkaita, joita tämä tragedia koski, tuoda heille esiin pahoitteluni. Ja komissio tarkoittaa tällä kaikkia uhreja ja heidän perheitään. Johannes Haan kollegani eilen vastuullisena komission jäsenenä puhui herra Sadinin Madeiran autonomisen alueen presidentin kanssa. Tilanne on vielä vakava mutta kuitenkin äh, se on jo äh, tavallaan valvonnassa alueellisissa käsissä. Eurooppalaisen, äh, me, eurooppalainen mekanismi katastrofin suojaamiseksi sitä ei ole tarvittu. Vahingot ovat kuitenkin niin suuret, että Madeira toivoo taloudellista tukea EUn solidaarisuusrahastosta komissio selvittää nyt kaikkia mahdollisuudet, millä tavalla EU eh, e eh, voisi antaa taloudellista apua Maderalle. Tämän kauhean katastrofin jälkeen Portugalille on myönnetty huomattava määrä tukea. Solidarisuusrahasto luotiin 2000, vuonna 2002 niin, että voitaisiin taloudellisesti tukea sellaisia EU-jäsenvaltioita, joita, joihin, joita on koskenut vakava ympäristö- tai luontokatastrofi. Katast- Solidarisuusrahastoon liittyy erittäin tärkeät kriteerit ja tärkein vaatimus on se, että Portugalin hallitus esittää tämän apupyynnön. Muistuttaisin, että solidaarisuusrahasto ja sen säännöt ovat sellaisia, joita voidaan käyttää katastrofeihin, jotka ovat suuria suhteeltaan, jossa nämä Äh, nämä äh, vahingot ovat suurempia kuin 0,6 prosenttia BKTstä. Portugal sanoo, että Portugalin tilanteessa tämä on, äh, sitä tarkoittaa sitä, että tämä täytyy olla yli 985 miljoonaa euroa näiden vahinkojen. Ilman sitä, että tämä kriteeri täyttyy, jos on kysymys tällaista niin kutsutusta pienemmästä alueellisesta katastrofista, varsinkin kun on kysymys alueesta, joka on kaukaisella äärialueella, kuten Madeira – komissio ei tiedä vielä tarpeeksi vahinkojen laajuudesta. Sen vuoksi on tällä hetkellä vielä mahdotonta sanoa, ovatko nämä kaikki ehdot täyttyneet. Portugalin viranomaisten pitäisi nyt nopeasti arvioida vahinkojen laajuus ja esittää sitten pyyntö komissiolle kymmenen viikon sisällä. Jo nyt perjantaina kollegani Han tulee tapaamaan Portugalin sisäasiainministerin neuvotellakseen hänen kanssaan jatkotoimista 6. ja maaliskuuta. Mietitään jatkotoimenpiteitä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että solidaarisuusrahastosta annettava tuki, sitä ei makseta välittömästi, vaan tämä on lähinnä väline, jolla autetaan jäsen, jäsenvaltioita näiden katastrofien tapahtuessa, mutta tämä ei ole mikään pika-apuväline. Solidaarisuusrahaston lisäksi jäsenvaltio voi saada myös muuta tukea tavallisesta budjetista. Sen vuoksi teidän täytyy pyytää tukea parlamentilta ja neuvostolta. Ja tämä menettely vie useampia kuukausia äh, pyynnön esittämisestä maksuun. Komissio tulee ponnistelemaan, jotta tämä menettely pidettäisiin mahdollisimman lyhykäisenä. Rakennerahastot äh, ovat sitten, eivät ole käytettävissä tällaisiin välittömiin katastrofiapuihin, vaan siinä on kysymys enemmänkin tästä pitkän aikavälin jälleenrakentamisen tukemisesta. Ja komissio miettii rakennerahastoille jonkinnäköisiä järkeviä uusia ohjelmia, jotta Portugalia voitaisiin tässäkin tukea. Puhemies, hyvät jäsenet, takaan teille, että komissio tekee kaiken, mikä sillä on vallassaan, jotta Madeiran ihmisiä ja viranomaisia voitaisiin eh, tukea edelleen. Kiitos. Kiitoksia teille, hyvä komission jäsen. Ja sitten ryhmien puheenvuorot. Ensin kaksi minuuttia epp nimissä. Herra Teixeira. Kiitoksia puhemies. Käytän täällä parlamentissa puheenvuoron, koska haluan ilmaista huoleni Madeiran viime lauantaista tapahtumista. Haluan tässä ilmaista syvän osanottoni kuolonuhrien omaisille. Tähän mennessähän näitä kuolen uhreja on tullut 42. Tämän katastrofin todellinen ulottuvuus ei ole vielä kokonaan paljastunut. Tässä on toimittu viime lauantaista lähtien pelastusjoukkojen toimesta ja kuolonuhrien määrä saattaa vielä nousta. Tässä on tullut vakavia materiaalisia vahinkoja esimerkiksi e, tieverkostolle ja peruspalveluihin, kuten vesi- ja viemäröintipalveluihin. E, tuhannet ihmiset menettivät omaisuutensa ja eritoten tässä nyt ihmiset eivät voi jatkaa elämänsä tavalliseen tapaan. Tässä tarvitaan vahvaa solidaarisuutta, jotta voidaan palauttaa ihmisten luottamus. Me tarvitsemme apua ja tässä Euroopan unionilla ja Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli koska ne ovat tärkeässä asemassa sosiaalisuusrahaston käytössä. Meidän täytyy toimia nopeasti, koska me emme voi vaatia näitä ihmisiä odottamaan nyt, kun he kaikista eniten meitä tarvitsevat. Toivon, että komission jäsen ja puheenjohtaja Barroso toimisivat tässä ja kiitän, että hyvin pikaisesti he aikovat tässä vierailla Madeiralla ja toivottavasti he vievät sinne toivon ja avun viestin ja lupauksen jälleenrakentamisesta. Nyt täytyy jälleenrakentaa sitä, mitä luonnonkatastrofi tuhosi meiltä. Madeiran kanssa on rohkeaa ja kestävää se on tehnyt paljon työtä ja Madeiralla on vahva historia ja kansa tulee taistelemaan omaan tulevaisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta. Kiitoksia herra Teixeira ja seuraavaksi sosiaalidemokraattisen puolueryhmän nimissä puolitoista minuuttia Rova Estrella. Herra puhemies, sosiaalidemokraattisen puolueryhmän nimissä haluaisin ilmaista surunvalitteluni Madeiran luonnon katastrofin kuolonuhrien omaisille ja ilmaista solidaarisuutemme väestölle, joka kärsi Madeiran autonomisella alueella tästä luonnonkatastrofista. Tässä Funchaun matkailukeskus joutuu aivan tunnistamattoman näköiseksi. Tässä tapahtui suuria tuhoja julkisiin ja yksityisille infrastruktuureille ja luonnon ja kulttuuriperintö on kärsinyt. Tässä tuhoja on yli miljardilla eurolla ja tässä tarvitaan nyt solidarisuusrahastoa. Tämä ylittää solidarisuusrahaston kriteerit Valitettavasti tässä tuli myös paljon kuolonuhreja, suuressa määrin loukkaantuneita, ja he tarvitsevat apua. Nämä kuvat tästä tuhosta nähtiin kaikkialla maailmalla, kaikkialla maailmassa. Euroopan unioni ja Euroopan komission täytyy ilmaista oma aktiivinen solidaarisuutensa tälle äärialueelle, saarialueelle. Ja tämä, saarialueelle. Ja tämä tehdään sillä tavalla, että kiireellisesti hyödynnetään globaali, globalisoitumisrahastoa ja solidaarisuusrahastoa niin, että tällä kärsineellä alueella päästään takaisin normaalitilaan. Hyvä puhemies, tämä parlamentti jo hyväksyi muutoksia solidarisuusrahaston käyttöön, minkä vuoksi nämä muutokset eivät ole vielä astuneet voimaan. Miksi niitä ei panna täytäntöön? Kiitoksia Rova Estrella ja seuraavaksi Guen nimissä yksi minuutti Rova Matias. Kiitoksia puhemies. Tänä päivänä täysistunnon aloitimme minuutin hiljaisuudella, jolla osoitettiin solidarisuutta tämän luonnon katastrofin uhreille ja heidän perheenjäsenilleen. Ja tämä oli kunnianosoitus myös kaikille niille pelastustyöntekijöille, jotka ovat auttaneet väsymättä tuhon uhreja. Meidän täytyy keskustella tästä asiasta ja pohtia sitä, mitä nyt voidaan tehdä. Madeiran tapahtuma on ilmiö, joka tulee uusiutumaan, koska ilmastonmuutos johtaa tähän ja meidän täytyy löytää vastauksia tähän. Me emme voi välttää vältetään näitä luonnonkatastrofeja, mutta meidän ei pidä työtyä vain siihen, että ne aina yhtä dramaattisesti muuttavat ihmisten elämää. Me tarvitsemme suunnittelupolitiikkaa, joka tapahtuu julkisella tasolla. Meidän täytyy, hyvä puhemies, tässä muistuttaa erittäin tärkeä asia. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla, kaikilla instituutioilla täytyy olla mahdollisuus kiireellisesti vastata tällaiseen hätätilanteeseen. Meidän täytyy nopeuttaa eri menettelytapoja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Kaksi minuuttia, herra Mellu. Kiitoksia puhemies. Tämä Madeiran tragedia vei monilta ihmisiltä hengen, tuhonsi Madeiran kulttuuriperintöä ja monet ihmiset jäivät ilman asuntoa. Ei voida sanoa, että kukaan olisi ollut valmistautunut edes Portugalissa tai Maderalla näiden kuvien kauheuteen. Uutiset näyttivät, miten ihmiset ja autot menivät veden mukana ja todella luonto muutti koko maisemaa Madeiralle. Tämä tragedia on vain yksi näistä tragedioista, joita Portugalissa on tapahtunut viime vuosina. Tragedia tapahtui Euroopan unionin alueella ja tässä solidaarisuus täytyisi ottaa käyttöön ilman varauksia. Tässä täytyy auttaa kuolonuhrien perheenjäseniä, ihmisiä, jotka loukkaantuivat ja täytyisi myös pystyä jälleen rakentamaan tätä, näitä perusrakenteita, joita luonto nyt tuhosi. Täällä muistutettiin siitä, mitä Madeiralla tapahtui. Mutta meidän täytyy myös muistaa, mitä Portugalin hymnissä sanotaan. Siinä sanotaan, että kansamme on rohkea ja historia on osoittanut, että kansa haluaa aina voittaa epäonnen. Ja tällä kertaa meidän täytyy todellakin tässä toimia solidaarisesti koko Euroopan unionin taholta, että me voimme voittaa nämä vaikeudet. Sitten Rova Krell. Kiitos äh, puhemies. Ikävä äh, Kyllä, tämä keskustelu eh, ei ole nyt ollenkaan mitenkään mukava. Madeiraa iski eh, valtava eh, luonnonkatastrofi ja tämä koskee hyvin monia perheitäkin. Ja tässä tilanteessa Euroopan unionin on annettava tukea. Euroopan unionin solidaarisuus on tarpeen ja toistaisin vain, että kehottaisin komissiota mahdollisen nopeasti aktivoimaan solidaarisuusrahaston niin, että tukea voitaisiin antaa. Ja neuvostolle olisi olisin mielelläni viestinyt, että huolehtikaa nyt neuvostossa siitä, että solidaarisuusrahastoa äh, saataisiin vihdoinkin uudistettua. Parlamenttihan hyväksyi tämän uudistuksen jo kaksi vuotta sitten niin, että olisi mahdollista antaa nopeammin apua näille äh, alueille. Madeira on saanut paljon rahaa rakennerahastoista Menenä vuosina ja se tulee jatkossa sitä vielä saamaan. Nämä rakennerahaston rahat on otettava käyttöön niin, että voidaan ennaltaehkäisevästi estää jo etukäteen tällaisia luonnon katastrofeja. Tämä on myös asia, josta meidän Euroopan unionia täytyy näillä alueilla huolehtia. Kiitoksia Rova Kreli. Seuraavaksi yksi minuutti Edustaja Ferreira. Herra puhemies. Madeiran saaren katastrofi vaatii sitä, että tässä täytyy ryhtyä hätätoimiin ja poikkeukselliseen rahoitukselliseen tukeen tälle autonomiselle alueelle. Tämän tuen täytyy suuntautua perusrakenteiden jälleenrakennukseen ja ö, kaiken tu- tuhoutuneen palauttamiseen. Tässä täytyy ottaa huomioon tragedian ulottuvuus niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin myös perheidenkin kannalta. Yleensä aina käy niin, että kenellä vähiten on, se eniten menettää. Tämän vuoksi täytyy mahdollisuuksien mukaan tukea kaikkia niitä, jotka menettivät perheenjäsenensä, kotinsa, omaisuutensa Madeiralla tapahtuu jotain erittäin dramaattista ja tässä täytyy vahvistaa Euroopan unionin yhteistyötä ja solidaarisuutta myös luonnonkatastrofien torjunnassa. Tässä tarvitaan asianmukaiset ennaltaehkäisyn rahoituspuitteet, joka hyödyntää välineinä tässä esimerkiksi koheesiopolitiikkaa ja rakennepolitiikkaa niin, että voidaan tukea jäsenvaltioita väestön suojelun toiminnassa. Kiitoksia. Kiitoksia herra Ferreira ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Rova Hübner. Commissioner, dear colleagues. Hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat, haluaisin ilmaista surun valittelun aluekehitysvaliokunnan nimissä. Maderalla on menetetty paljon ihmishenkiä ja teemme kaikkemme, että voimme auttaa Maderaa nyt kun se apua tarvitsee. Tietysti siellä paikalliset viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta voivat edesauttaa paikallisia ihmisiä, varsinkin niitä, jotka ovat joutuneet kodittomiksi. Ja odotamme sitä, että sitä kautta pyydetään Euroopan solidaarisuusrahastolta apua. Varmasti tässä tulee toimia mahdollisimman nopeasti. Pyydämme komissiota ottamaan käyttöön kaikki sen resurssit ja keskustelun Portugalin viranomaisten kanssa siitä, millä tavalla eurooppalaisia ohjelmia voidaan hyödyntää tuon alueen auttamiseksi. Haluan painottaa sitä, että solidarisuusrahastolla on omat rajoitteensa, sillä huhtikuussa 2005 komissio hyväksyi ehdotuksen, jonka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään toukokuussa 2006. Vaikka me tarvitsemmekin ehdottomasti joustavampaa solidarisuusrahastoa, niin se, että sen toiminta laajennetaan kattamaan täysin ennakoimattomat luonnonkatastrofit ja rikollisuuden aiheuttamat katastrofit, ei ole toteutunut toukokuusta 2006 eteenpäin. Madeiran tapahtumien valossa näemme yhä selkeämmin, että tarvitsemme solidarisuusrahastoa, joka voi toimia tehokkaasti vastatessaan näihin haasteisiin niin, että Euroopan unioni voi tarjota oikea-aikaista ja tehokasta apua jäsenvaltioille, jotka kärsivät ongelmista. Haluaisin vedota Espanjan puheenjohtajavaltioon, että se käynnistäisi uudelleen solidarisuusrahaston eh, muokkaamisprosessin joka osoittaa, mikä osoittaa sen, että solidaarisuus on todella eurooppalaisen toiminnan ytimessä. Muchas Kiitokset teille, Rova Hymner. Siirrymme seuraavaksi puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensinnäkin yksi minuutti. Edustaja Ryvi. Kiitos puhemies, arvon naiset ja herrat. Tämä onnettomuus on luonnollisesti eh, myös eh, osoitus kansainvälisestä globaalista eh, ilmaston lämpenemisestä. Me tulemme näkemään yhä enemmän tällaisia kehityskulkuja ja sen vuoksi meidän täytyisikin ehkäpä miettiä, voisimmeko me myös antaa apua globalisaatiorahastosta Madeiran työntekijöille sen vuoksi, että siellä on myös tuhoutunut hyvin paljon työpaikkoja. Ja nimenomaan PK-yrityksiä me voisimme tässä tukea käsityöläisiä ja palvelusektoria. Minusta heille me voisimme antaa tätä kautta tukea ja sen vuoksi pyytäisin komissiota selvittämään, olisiko mahdollista antaa globalisaatiorahaston kautta sinne tukea. Kiitokset teille, herra Ryypi. Seuraavaksi yksi minuutti. Rova Papadopoulou εκφράζω και εγώ τη βαθύτατη θλίψη μου για τη βιβλική καταστροφή που έπληξε. Niin, äh, haluaisin tuoda esiin pahoitteluni ähm, Madeiran katastrofista ja haluaisin myös äh, tukea Portugalin hallitusta olemme menettäneet ihmishenkeä ja toivon mukaan nämä luvut eivät kasva. Meidän planeettamme lähettää tällä tavalla signaaleja ja ilmastonmuutos on koko ajan enemmän ja enemmän nähtävissä ja se johtuu muun muassa teollisuuden äh, laajentumisesta. Ja kaikenlaisia katastrofeja on tapahtunut muuallakin ja esimerkiksi Kreikan metsäpalot ovat jättäneet avoimia haavoja jälkeensä. Eivät ympäristö- ja luontokatastrofit tunne rajoja, kansallisen valtion rajoja. Meidän täytyy tehdä kaikkemme Euroopan tasolla aktiivisesti niin, että voimme välttää tällaiset luonto luonnonmullistukset ja ihmisten aiheuttamat katastrofit. Me tarvitsemme tehokasta yhteisön politiikkaa tällä alalla ja siihen tarvitaan tukea. Me tarvitsemme toimenpiteitä, jotta voimme korjata vahingot ilman liiallista byrokratiaa. Kiitokset teille, Rova Papadopoulou, ja sitten yksi minuutti, Rova Figueiredo. Tragediasta kärsineet perheet Madeiralla ansaitsevat kaiken solidarisuustukemme, ottaen huomioon tässä nämä kymmenet kuolon uhrit ja sadat loukkaantuneet. Tässä täytyy Madeiran autonomiselle alueelle osoittaa solidarisuutta tämän suuren katastrofin edessä. Me tarvitsemme yksinkertaistettuja poikkeuksellisia menettelyjä niin, että voidaan tukea uhreja, joiden elämä ja esimerkiksi asunnot ovat tuhoutuneet. Meidän täytyy tässä hyödyntää solidarisuusrahastoa, mutta meidän täytyy myös käyttää kaikkia muita mahdollisia rahastoja hätämenettelyjen kautta niin, että tuki saadaan kiireellisesti katastrofista kärsineille perheille ja jotta Madeiran autonominen alue voisi nopeasti jälleen rakentaa tämän kärsineen alueen. Tässä täytyy todellakin menetellä hyvin nopeasti. Kiitos. Kiitoksia, Rova figueredo Ja seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Papanikolo. Kiitos. Madeiran traagiset tulvat muistuttavat meitä siitä, että tämä kaikki johtuu ilmaston lämpenemisestä. Meiltä puuttuu äh, informaatiokampanjat ja muut vastaavat äh, ennaltaehkäisevät toimet. Nämä suuret tulvat johtivat nyt sitten siihen, että äh, hyvin suuria vahinkoja on tapahtunut muuallakin Euroopassa, Bulgariassa ja Kreikassa. Ja jäsenvaltiot jäsenvaltioiden täytyisi tehdä arvioita siitä, miten suuri uhka esimerkiksi tulville on tietyillä alueilla. Meidän täytyy painostaa hallituksia siitä, että ne todellakin toteuttavat nämä tällaiset ennaltaehkäisevät tutkimukset. Ja se on itse asiassa jokaisen jäsenvaltion velvollisuus. Täytyy ryhtyä aktiivisiin toimiin, jotta voimme välttää tällaisia katastrofeja. Kiitokset Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies joskus ähm, metsäpalot, äh, sitten tulvat tai tällaiset luonnonkatastrofit ovat johtaneet siihen, että Etelä-Euroopasta on tullut suuri näyttämö näille kauheuksille, jotka ilmaisevat, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Jos meillä olisi eurooppalainen tarkkailukeskus, niin täällä osoitettaisiin, että asiat todella, todella ovat tällaisia. Meidän täytyy turja, torjua ilmastonmuutosta ja meidän täytyy nyt kiireellisesti auttaa Madeiraa joka kärsii tästä tragediasta ja komission täytyy mahdollisimman kiireellisesti nyt ryhtyä toimiin. Nyt Euroopan unioni täytyy osoittaa, että se on tehokas, solidaarinen ja että se on lähellä kansalaisia, eritoten niitä, jotka eniten Euroopan unionia tarvitsevat. Omissa nimissäni, espanjalaisten sosiaalidemokraattien nimissä me tuemme tätä tukivaatimusta Madeiralle ja päädymme, että komissio mahdollisimman nopeasti nyt asettuisi tässä Portugalin rinnalle niin, että voitaisiin vastata tämän tragedian seuraamuksiin. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Kelly. Sin Kelly. Ever since I was a kid, my favorite... Ihan lapsesta lähtien Madeiran kakku on ollut lempikakkuni ja kun sain tietää, että on niin ihana saari kuin Madeiran saari, niin se kuulosti minusta aivan hurmaavalta. Ystäväni Nuno ja muut Portugalin kollegat, haluan teille osoittaa nämä sanani, sillä me itse omalla alueella me joudumme myös kärsimään tulvista. Ja minusta meidän tulee nyt osoittaa ja antaa ystävyyden käsiin Maderan kansalle tämän päivän jälkeen, joka tulevaisuudessa tunnetaan mustana perjantaina. Meidän täytyy hyödyntää solidarisuusrahastoja, kun se on 6 mm, prosenttia BKT, niin tuo määrä ei ole riittävä. Mutta lyhyellä aikavälillä täytyy tietysti tehdä voitavamme Maderalla ja minun mielestäni komission jäsenen äh, lausunto oli tässä suhteessa erittäin hyvä. Yes, señor Kelly. Tiene la palabra ahora por un minuto. Kiitoksia, herra Kelly. Ja seuraavaksi edustaja. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Dovolte mi, aby som v mene skupiny... Komission jäsen. Ryhmäni nimissä haluaisin tuoda meidän solidaarisuutemme äh, Madeiran kansalaisille. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan apu äh, tulee nopeammin kuin mitä sitä saatiin paikalle Haitiin. Olen vakuuttunut siitä, että sekä komissio että Portugalin hallitus tulevat toimimaan nopeasti ja tehokkaasti vastauksena Madeiran katastrofiin ja tuen kollegoita, jotka puhuivat erilaisista mekanismeista, joita voitaisiin käyttää tällaisten katastrofien yhteyksessä ja että kaikki hoidetaan nopeasti. Kiitoksia. Ja sitten yksi minuutti edustaja Alves. Herra puhemies, minäkin haluaisin ilmaista solidaarisuuteni Madeiran lauantaisen tragedian kuolonuhrien perheille ja ystäville. Asorilaisena, portugalilaisena Euroopan unionin kansalaisena haluan vain liittyä Euroopan unionin solidaarisuuden ilmaisuun Madeiran aluetta ja sen väestöä kohtaan nyt Euroopan tukea alueelle tarvitaan. Ja juuri tällaisena hetkinä, kun solidarisuutta eniten tarvitaan, on erittäin tärkeää, että erilaiset tukitoimet todella tapahtuvat. Yksi minuutti, edustaja Obermeier. President, lassen Sie mich vorab meine tiefe Anteilnahme den Op niin haluaisin myös tuoda esiin osanottoni uhreille ja heidän perheilleen. Itävallassa sanotaan, että joka auttaa nopeasti, auttaa kaksinkertaisesti. Joten meidän täytyy nyt nopeasti löytää äh, ne rahat, äh, joita tarvitaan nopeaan apuun. Se on välttämätöntä. Meidän on äh, voitava tukea näitä ihmisiä. Me olemme tehneet myös virheitä me olemme tehneet kaikennäköisiä virheitä ilman, että me olemme huomioineet luonnonvoimia. Me olemme valjastaneet jokia ja hakaneet metsiä ynnä muuta, mitä esimerkiksi Itävallassa on paljon tehty. Joten välittömästi, kun on nämä vahingot korjattu ja arvioitu, lähdemme kansainvälisesti nopeasti auttamaan ja tukemaan kansainvälistä tukea, materiaalia ja muuta. Se on välttämätöntä. Minusta nyt olisi mahdollisuus myös kansainvälisesti antaa hyvä merkki solidaarisuudesta. Kiitokset Obermeier. Ja sitten viimeinen minuutin puheenvuoro tästä aiheesta. Rova Ferreira, olkaa hyvä. Também eu me quero solidarizar Kiitoksia. Minäkin haluaisin ilmaista solidarisuuteni madeiralaisille ja pyytää eurooppalaisia instituutioita, eritoten komissiota, ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin ja väli, käyttämään kaikkia välineitä, joita sillä on käytössään, jotta Madeira voitaisiin tukea. Haluaisin myös korostaa sitä, että kun tämän tyyppisiä katastrofeja tapahtuu, on paljon vaikeampaa puuttua sen seurauksiin, jos asiat tapahtuvat köyhissä ja kehittymättömillä alueilla. Meidän täytyy muistaa tässä Madeiran taloudellinen pohja, joka tässä vaik- suoraan kärsii, koska matkailulla on sille tärkeä merkitys. Ja kaksikertainen tuho tässä tapahtuu kun luonnonkatastrofi, joka on tällainen iskealueeseen. Kun meillä on näin vakavia ongelmia köyhissä maissa ja köyhillä alueilla, eritoten vuoristoalueilla ja matkailualueilla, niin kuin Madeira on, on äärimmäisen välttämätöntä, että kaikki asiat, joita pyydetään ja kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät solidaarisuusrahaston käyttöön, niihin täytyy ryhtyä. Ei pidä enää odottaa yhtään näitä ilmastonmuutokseen liittyviä katastrofeja tulee toistumaan valitettavasti köyhimmillä alueilla Etelä-Euroopassa. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi äärimmäistä kuivuutta kesäisin ja suuria tulvia. Kiitos. Sitten komission jäsen Oettinger vielä lopuksi. Arvoisat jäsenet, kiitokset, että sain mahdollisuuden välittömästi puhua teille tämän katastrofin jälkeen. Te olette osoittaneet aikamoisen vetoomuksen komissiolle, joka pyrkii nyt sitten käyttämään ja osoittamaan eurooppalaista solidaarisuutta. Miten tämä sitten tarkalleen tapahtuu? Sitä minä tulen selvittämään lähipäivinä ja viikkoina Portugalin viranomaisten kanssa. Rahaston sääntöjä on noudatettava, mikäli ne tarjoavat pelivaraa, niin silloin komissio tulee tätä pelivaraa Madeiran eduksi hyödyntämään. Meidän täytyy saada anomus, anomusta käsitellään ja sitten minä eteenpäin. Tämä on asiajärjestys. Ja kollegani komission jäsen Haan on koko ajan mukana tukemassa. Edustaja Estrela kehotti kehittämään edelleen direktiivejä ja sääntöjä, jotka koskevat äh, näitä rahastoja. Komissio teki aiheesta ehdotuksen neljä vuotta sitten. Parlamentti tuki tätä ehdotusta, mutta tämä asia on vielä neuvoston käsissä. Mutta ne ehdotukset, mitä silloin tehtiin, eivät ne nytkään antaisi mitään parempaa mahdollisuutta konkreettisesti tukea on totta, että ennaltaehkäisyn on oltava painopiste ja sen vuoksi kohesiorahasto on tässä oikea väline. Komissio tekee kaikkensa, mikä sen vallassa on, auttaakseen ihmisiä Madeiralla. Kiitos. Uh, Kiitoksia hyvä komission jäsen. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys on maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. eri Rouva Valeanin mietintö energiainfrastruktuureihin liittyvistä investointihankkeista Euroopan yhteisössä. Anna puheenvuoron ensin esitteli